Good morning everybody. We will start. Hyvää huomenta kaikille. Comenzamos la, la reunión de hoy. Aloitamme tämän päivän kokouksen. Kohta numero yhdeksän. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden kokouksista. Ennen tätä valiokunnan kokousta pidimme tapaamisen koordinaattoreiden kanssa, jossa tehtiin erilaisia päätöksiä. Ja niistä ilmoittaakseni päätimme nyt toimia sillä tavalla, että teemme, puhuimme seitsemästä oma-aloitemietinnöstä. Koordinaattorit omaavat tietoa tästä puolueryhmissään, kuka tulee olemaan esittelijä, ja niin se, se tarkoittaa sitä, että saatte omissa ryhmäkokouksissanne sitten enemmän tietoa jatkossa tästä. Eli näin ollen voimme siirtyä välittömästi esityslistan seuraavaan kohtaan. Numero 10 naisten ja miesten tasa-arvo vuonna 2013. Esittelijänä on Mark Taravella. Ja annan hänelle nyt välittömästi puheenvuoron, jotta hän voi kertoa tästä tekstin sisällöstä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kuten minä pystyin jo ensimmäisen keskustelun aikana pystyin käyttämään puheenvuoron, toivon olevani tehokas, hyvin jäsennelty ja tiivis. Mm, EU 20 20 tulee olemaan ensimmäinen aihe. Siinä puhutaan naisesta yhteiskunnassa ja keskitytään työllisyyteen, naisten työllisyyteen ja, nais- ja köyhyyteen ja tällaiseen epävarmuuden tilaan yksi perhe, mm, yhden perheen ongelmat, yksityiselämässä esiintyvät ongelmat, vanheneminen ja naisiin kohdistuva väkivalta ja neljänneksi vielä ää, äh, seksuaalinen väkivalta. 20, Lisääntymisterveys me haluamme, että me haluamme osallistuvaa, älykästä, pysyvää taloutta. Sen takia pitää ryhtyä toimenpiteisiin, että voidaan parantaa naisten työllisyyttä tavoitteena oli ollut 75 prosenttia vuonna 2020. Ollaan nyt luvussa 63, ei olla vielä tavoitteessa. Edellisen mietinnön aikana minulla oli kunnia, siis 2010, noin 2090, viisi vuotta sitten, se oli 59 prosenttia tämä luku. Eli työllisyysaste on noussut huolimatta siitä, että eletään vaikeita aikoja. Ehkä tätä, tässäkin voidaan sitä huomiota laatu kysymys. Totta kai pitää lyhtyä toimenpiteisiin laadukkaan työllisyyden parantamiseksi, pitää kiinnittää huomiota palkkakysymykseen, avoimuus pitää olla palkassa tärkeää, pitää taistella stereotypioita ja vastaan ja myös taistella horisontaali-vertikaali ryhmittelyä vastaan. Se tarkoittaa sitä, että naiset usein valitsevat niitä ammatteja, jotka ovat ehkä toisen luokan, eivät riittävän tärkeiksi miellettyjä ammatteja. Eli tämän, tässä pitäisi saada muuttamaan tilanne. Kolmanneksi meidän pitäisi kohdentaa toimintamme niihin ihmisiin, jotka eivät pääse koulutuksen piiriin, jotka eivät halua mennä, jotka ole saaneet laadullista koulutusta, jotka eivät integroidu työmarkkinoihin alkuunkaan. On ihan selvää, että tässä on kyse kovasta ytimestä, joiden suhteen pitää olla hyvin tarkkaavainen köyhyys. Toinen aspekti, sekin liittyy 22 strategiaan. EUlla on tavoitteena vähentää 20 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet köyhyysrajan alapuolelle, mutta nämä yksi euh, Yhden henkilön perheet ovat usein myös silloin perheenpäitä, silloin kun he ovat yksinhuoltajia. Samoin myös eläkkeellä olevat naiset kokevat tämän epävarmuuden tilan paljon paljon rankemmin kuin miehet. Voidaan ottaa esimerkiksi mm, eläkkeellä oleva nainen, yksi neljästä elää köyhyysrajan alapuolella. Eli silloin yksi, yksi kolmesta äidinhuoltaja edestä on myös tässä köyhyysrajan äh, lähellä. Eli tämä sitten tarkoittaa sitä, että se köyhyys, köyhyysaspekti voi siirtyä myös lapsiin. Jos puhutaan sitten köyhyyden vähentämisestä, meidän täytyy vähentää erot, jotka vallitsevat eläkeiden välillä. Gender pension cap on noin 39 prosenttia. Se on aivan hirvittävä luku, jos ajatellaan palkkaeroja mutta on naisia, joilla ei ole eläkettä laisinkaan EU-ssa. On tällaisia maita. Jäsenmaiden täytyy myös muuttaa verotuspolitiikkaansa, jotta voidaan ottaa huomioon perheiden kehittyminen, perheiden rakenteen kehittyminen, jotta naisia, yksinhuoltajaperheitä ei rankaista eikä vanhe, vanhempia, ekämpiä naisia rangaista. Pitää saada paremmat ö, osallistuvat strategiat käytäntöön. Sitten pitää yhdistää paremmin yksityisen ammatillinen elämä. Öö, jos on kyse miehestä tai naista. Kyllä minä suhtaudun tähän hyvin herkällä korvalla, vaikka usein ajatellaan, että, että sanotaan, että naisille tämä on tiukempaa ja vaikeampaa, koska tässä on myös historian paino mukana, eli miten yhteensovittaa työ- ja perheelämä, mutta se tarkoittaa kuitenkin sitä, että kyllä ne voitaisiin yhteensovittaa miehelle ja naisille, eli tehtävien jakaminen voisi olla tasapainotetumpi. Meidän täytyy pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin, mennä Barcelonan tavoitteista vielä pidemmälle, jotta voidaan tarvita parempia lastenhoitopalveluja, päiväkotipalveluja ja myös, että aikataulut sovitetaan paremmin yhteen työaikojen kanssa. Toinen voisi olla myös isä, isyysloman parempi luominen. Meillä on vielä seitsemän jäsenvaltiota, jotka eivät ehdota mitään isyyslomaa silloin, kun lapsi syntyy tai myöhemmin. On muita jäsenmaita, esimerkiksi Kreikka tai Luxemburg, jotka ehdot, ovat tarjonneet vain kahden päivän isyyslomaa. Kyllähän isä on myös vanhempi, ei sitä pidä unohtaa. Lapsen syntymä tai lapsen myöhempi kehittyminen tarkoittaa sitä, että pitäisi jakaa tasavertaisesti tehtävät. Pitää pystyä isän myös voida herätä yöllä ja vaihtaa vaipat. Ei se oli vain ainoastaan äidin tehtävä. Ihan selkeästi sanottuna suhteessa tähän myös on pyydetty, että jäsenvaltioisivat myöntäisivät, kuinka tärkeää isän rooli on, ja sen pitäisi heijastua isyyslomassa. Komission täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, ei laida säännöllisiä lainsäädännöllisiin, jotta saadaan yhdenvertainen vanhempainloma näkyville. Eli e, tämmöinen vanhempainloma voisi olla sellainen, sitä voidaan ottaa eri jaksoissa lapsen kehityksen aikana, lapsen kasvun aikana. Äitiysloma sitten on, liittyy myös tähän ammatilliseen yksityiselämän yhteensovittamiseen. Ennen kuin voi pyytää, saada tasapainotut äitiyslomassa, se tarkoittaa sitä, että äiti haluaa saada lapsia, mutta sen halua, jälkeen hän haluaa palata työmarkkinoille. Ja tässä halutaisiin tehdä enemmän yhteistyötä neuvoston kanssa. Jäsenvaltiot ovat jollain tapaa syyllisiä, koska eivät ole tienneet tätä asiakirjaa eteenpäin parlamentti ehkä oli syyllinen siihen tässä takavuosina, mm, voivat todistaa siitä, minä muistan, että aina halutaan mieluummin ottaa yhteen neuvoston kanssa kuin päästä parlamentissa konsensukseen, mutta meillä oli tämmöinen kes, tämmönen keskentekoinen ratkaisu nyt. Tämä koko projekti on tällä hetkellä aika hakuteille, mutta meidän pitää päästä täällä ensin konsensukseen ja sitten ottaa yhteyttä neuvostoon. Sitten naisiin kohdistuva väkivalta perusoikeusvirasto. Yksin kolmesta naisesta Euroopassa joutuu fyysisen väkivallan, mutta myös seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Meidän täytyy taistella tätä vastaan. Euroopan parlamentti harjoittaa painostusta komission jäsenvaltioihin, jotta voitaisiin ratifioida Istanbulin sopimus mahdollisimman pian. Ei aina kahdeksan maata tällä hetkellä. Tanska, kahdeksan maata on tällä hetkellä sinne ratifioineet, muiden pitäisi liittyä siihen mahdollisimman nopeasti. Tiedän, että tämä sopimus on hyvin kaunis, mutta kyllä pitäisi ryhtyä toimintaan ja vielä paljon pidemmälle, mutta ensimmäinen askel oli se, että 20 jäsenvaltiota alle ratifioisivat sama. meidän minä aion tehdä kirjallisen julkilausuman, jossa puhutaan taistelusta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Minä saan 2010-2011 sain siihen paljon allekirjoituksia. Miksi me haluamme julistaa tällaisen vuoden, teemavuoden? Silloin me voimme kiinnittää huomiota tähän aiheeseen, joka on ollut aika lailla tabu. Me haluamme antaa enemmän tietoa ja toimia ehkä siten, että äh, otetaan hyvät käytänteet käyttöön eri maissa, jotta voidaan taistella tätä vitsausta vastaan. Kolmanneksi kerätään luotettavaa, hyvää tietoa, että voidaan toimia hyvin poliittisella tasolla. Ja saataisiin puitedirektiivi, jonka myötä jäsenvaltiot voisivat ennaltaehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja sen jälkeen puhun sitten seksuaalioikeuksista ja lisääntymisoikeuksista. Tämä kannanotto pitää saada lisää vahvistusta. Minä olen tehnyt tähän myös oman tekstin, joka liittyy tähän mietintöön. Se on ihan prikulleen sama, joka hyväksyttiin minun edellisessä mietinnössäni helmikuussa 2010, jossa oli kappale, joka puhui aika hyvin tiukasti siitä, kuinka naisella on oikeus omaan kehonsa ja kuinka hänen pitää saada vaivattomasti ehkäisyä tai saada myös abortti. En minä halua harjoittaa mitään painostusta tässä, tämä on vain toteamus. Tämä kappale ainoastaan, tämä kappale hyväksyttiin suurella hyvällä enemmistöllä 361-237 vastaan. Ja jos me haluamme nyt vielä uudemman kerran painottaa tämän oikeuden merkitystä, se olisi erittäin hyvä, jos parlamentti voisi osoittaa, että se on hyvin edistyksellinen, vielä edistyksellisempi kuin edellinen parlamentti. Ja lopuksi haluaisin puhua vielä, että tämä mietintö ei ole täydellinen. Minä rajasin sen tiettyihin aiheisiin, pitää mennä suoraan asian ytimeen. Mutta halusin kiinnittää huomenna siihen, että kyllä tähän voidaan lisätä joitakin elementtejä. Sen, takia, sen takiahan tarkoitu, tarkistukset ovat olemassa. Minä halusin puhua ehkä erityisesti maanviljoiden erityistilanteesta, ainakin joissakin maissa naisista ja urheilusta. Naiset voivat myös vapautua urheilun kautta ja myös miten naiset kytkeytyvät tutkimusmaailmaan. Aika harvoin tai liian vähän näkyy naisia tässä ammattikunnassa. Haluan kuitenkin teiltä lisäpanosta tähän tekstiin. Haluaisin päästä saada kuitenkin hyvän tasapainon, että se olisi avoin. Totta kai tarkistukset ovat tervetulleita. Sehän on demokratian keskeisimpiä periaatteita tässä talossa, mutta haluaisimme välttää myös sen, että vaikka tämä on nyt vuoden loppu, että tämä ei olisi vain ylimääräinen joulukoriste joulupuuhun. Että tämä ei ole myöskään mikä ostoslista. Meidän pitää olla tehokkaita ja tiiviitä. Tarkistuksissa me haluamme myös säilyttää tämän mietinnön rakenteen. Ja tällä haluan lopettaa puheen, niin tämä oli viesti koska nyt edellisen lainsäädäntökauden lopulla se oli vähän, vähän valitettavaa meidän valiokunnallamme, meidän parlamentillemme, että koska tämä teksti oli joskus sen sortin, että siinä oli liikaa kappaleita toinen toisensa perään ja teksti ei ollut selkeä eikä riittävän hyvin jäsennelty. Muistan, että 2014 tämän vuoden alussa ei hyväksytty tätä vuosikertomusta miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Sehän nyt ei ollut mitenkään myönteistä meitä ympäröivän, meitä ympäröivää maailmaa ajatellen ja kuinka se meitä katsoo. Ja minä haluan siis enemmän oikeutta ja yhdenvertaisia oikeuksia naisille ja olen käytettävissä. Muistakaa tarkistusten jättämisen määräaika on 9. joulukuuta, vajaa viikko. En muista, onko se keskipäivä vai keskiyö, mutta ö, kaiken varalta jättäkää ne kahdeksanteen päivään mennessä. Kiitos tarkavaisuudesta, ja olen valmis keskusteluun. Muchas gracias, Kiitos paljon edustaja Taravella teidän esityksestänne. On ihan varmaa, että näissä alkuperäisteksteissä puhuttiin siitä mahdollisuudesta, että kuinka paljon sivuja sinne voidaan sisällyttää, mutta kyllä te olette nyt erittäin hyvin tiivistäneet, ottaneet pöydälle ne, mistä keskeistä asioista meidän pitäisi keskustella. Ja aloittaakseni keskustelun annan puheenvuoron edustaja Barandigalle. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Taravellaa, edustajat toveriamme hän on tukenut jo pitkän aikaa taistellakseen tasa-arvon puolesta ja haluan myös kiittää häntä tästä mietinnöstä, joka on hyvinkin kattava, josta hän meille teki selkoa. En aio toistaa mm, elementtiä, jotka hän jo mainitsi. Haluan vain keskittyä muutamiin tarkistuksiin, jotka mielestäni hyvin lyhyesti ovat hyviä vielä olen ihan kaikista lähestulkoon samaa mieltä esittelijän kanssa ja haluan vain täydentää tekstiä, mikä nyt on ihan varmaa, että maa, naisia pitää saada paremmin koulutettua, mutta se ei ole yhdenvertaista, jos ajatellaan työllisyyttä. Pitää muistaa, että 60 prosenttia jotka saavat yliopistodiplomin, ovat naisia Euroopassa, mutta ei heitä näy, jos ajatellaan edustuksellisuutta, ei heitä näy 60 prosenttisesti työmarkkinoilla, ei ainakaan, jos ajatellaan työn laatua ja palkkausta. Tämä on rakenteellinen ongelma ja tätä täytyy lähestyä mitä kieltä min, käytämme tässä tekstissä, miten saamme tämän hyvin julkisuuteen. Täällä me voimme ottaa minkä tahansa eurooppalaisen lehden ja tehkää nyt tämä pieni harjoitus. Ensimmäinen sivu, ensimmäiset tekstit, tärkeimmät uutiset ovat usein hyvin maskuliinisia, vaikka meillä kyllä on naisia, jotka te ole, ovat poliittisessa elämässä, niin aina me olemme vähän siellä niin kuin, ö, toisen luokan uutisissa tai sosiaalikysymyksissä. Siellä me kyllä näemme. Eli tämä on rakenteellinen asia. Meidän täytyy parentaa työllisyystilannetta, palkkaustilannetta. Muuten me jäämme aina näihin kysymyksiin kiinni, joista keskustelemme joka päivä, joka meidän mielestämme on normaalia, mutta ei se enää ole vain normaalia, mutta emme muuten etene tärkeissä tasa-arvokysymyksissä. Julkisuus, kielenkäyttö ja tieteellinen koulutus. Olen ihan samaa mieltä Tarabellan kanssa ja uskon, että meidän pitää nyt ryhtyä luotimaan erityispolitiikkaa, jotta naiset pääsevät myös näille ura-alueille. Baskimaassa meillä on käy, eh, eh, kokemusta hyvistä käytänteistä. Olemme pyrkineet lähestymään tiedemaailmaa sillä tavalla, että naisetkin kiinnostuisivat siitä ja voivat todella valita tämän koulutuksen, koska nehän ovat eh, laadultaan laadukkaimpia, siis parhaita työpaikkoja. Sen takia tieteellinen koulutus, on, koulutus yleensä on erittäin tärkeä osa-alue tässä, jos ajatellaan mitä palveluja on tarjoilla naisille, jotta he voisivat hyvin yhteensovittaa perhe- ja työelämän. Kaikki mietinnöt sanovat, että, että naiset käyttävät enemmän aikaa lasten ja myös vanhustenhoitoon. Meidän täytyy ajatella ei ainoastaan lastenhoitoa, vaan myös vanhustenhoitoa, kuinka naiset osallistuvat siihen. Myös naisten osallistuminen hallintoelämään. Meidän täytyy vaatia jälleen kerran sitä, että naiset osallistuisivat enemmän poliittiseen elämään tasa-arvoisemmin. Mitä sitten tulee naiset, naisten asemaan, urheiluun, taiteeseen, musiikkiin ja elokuvamaailmaan, se on täysin epätasa-arvoista. Meidän täytyy päästä tähänkin, tässäkin tasa-arvoisiin. Siinä vallitsee tietty kahden, kahden, kahden kaksinkertainen epätasa-arvo. Uskoakseni olen puhunut kaikista tärkeästä, mutta haluan puhua vielä väkivallasta, koska se on hyvin rakenteellinen ongelma. Mietinnössä sanotaan moneen otteeseen, että meidän pitäisi kouluttaa, valista ihmisiä. Mutta jos me valistamme näitä naisia, ei se poista sitä väkivaltaista kohtelua. Naiset saavat tietoa, eivät saa tietoa, heitä löytyy kaikista sosiaaliluokista naisia, jotka joutuvat väkivallan kohteeksi. Ei se poista tätä vitsausta, ei se poista tätä sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa. Se on yksi argumentti lisää, miksi meidän täytyy painottaa tätä jäsenteellistä ominaispiirrettä. Ja haluaisin sanoa vielä, että yleisesti ottaen olemme samaa mieltä siitä, kysymyksestä, jota pitää vaatia tässä mietinnössä, nimittäin, että harmonisoitaisiin lainsäädännössä paremmin Euroopan tasolla oleva tasa-arvo. Meillä on eurooppalaisia maita, joissa ollaan sitä mieltä, että tasa-arvokysymykset ja, ja sukupuoleen kohdistuvat kysymykset kuuluvat yksityiselämään, eikä se kuulu yleisen julkisen elämään tai keskustelun piiriin eikä poliittiseen elämään. Meidän pitää harmonisoida lainsäädäntö Euroopassa tässä, kun puhutaan tasa-arvokysymyksistä. Ja minä teen näistä tarkistuksia ja olen myös teidän käytettävissänne. Olen myös käytettävissä Mark Tarabellan kanssa, jos hän sitä haluaa. Kiitos paljon Rova Bilbao. Nyt pyydän, että puhuisitte äh, hieman lyhyemmin, koska meillä on vielä kolme tärkeää kohtaa esityslistalla ennen kuin käynnistämme keskustelun äh, Libe-valiokunnan kanssa yhteiskeskustelun. Äh, sen annan nyt puheenvuoron edustajalle Gripelle. Olkaa hyvä. Merci, madame la, la présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Iltana asiaa tähän kantaa varjoesittelijämme nimissä, Maria Gabrielin nimissä, joka ei tänään päässyt tänne paikalle ja joka pyysi minua esittämään muutaman näkökohdan. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Tarabellaa tästä mietintöluonnoksesta, jonka hän esittely. Ja hän on ottanut esille kysymyksiä, jotka ovat meille tärkeitä EPPn ja FEM-valiokunnan jäsenille. Esimerkiksi vuonna 2006 direktiivin soveltaminen ja stereotypioiden torjunta työmarkkinoilla on erityisen oleellista. Lisäksi hän pitää erittäin tärkeänä sitä, että taistellaan kaikkea väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu naiseen ja Istanbulin yleisopimuksen ratifiointia. Hän muistuttaa myös siitä, miten tärkeää on, että neuvosto sopii tästä direktiivistä. Nämä ovat niitä tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat meillä esillä ja näitä edustaja Tarvella on aivan perustellusti ottanut mukaan tähän mietintöluonnokseensa. Tässä vaiheessa sellaisena kuin se on, meissä se vaikuttaa ihan tasapainoiselta ja se vastaa niitä tavoitteita, joita meidän valiokuntamme asettaa itselleen. Edustaja Gabriel aikoo esittää tarkistuksia tietyihin kohtiin. Ensinnäkin uran ja urakehityksen monimuotoistamisen työmarkkinoiden eristäytymisen ja naisten ammattien ja urien edistämisen Lisäksi sukupuolistereotypioiden torjunta ja koulutuksen rooli ovat aiheet, joista tarkistuksia, kuten myöskin ne menetelmät, joita tarvitaan, jotta voidaan yhdistää paremmin perhe- ja työelämä. On hyvä, että edustaja Tarabella myöskin tässä erityisesti on ottanut esille sen, että tämä kysymys koskee sekä miehiä että naisia. Tässä vaiheessa siis tämä vaikuttaa meistä erittäin tasapainoiselta. IPPn e varjoesittelijä Gabriel <clears throat> esittää myös toiveen. Varmaankin tässä on samoilla linjoilla kuin mitä edustaja Tarabella esitti aiemmin. Nämä tarkistukset sekä laadullisesti että määrällisesti meistä ovat tärkeitä Toivottavasti kuitenkaan tästä mietinnöstä ei niiden myötä synny minkäännäköistä loputonta luetteloa asioista, vain että järkevästi suhtaudutaan tähän kysymykseen, ettei mennä liioittelun puolelle. Ja näin. Olen samaa mieltä Tarbelan kanssa siinä, mitä asiasta on todettu. Meidän täytyy tehdä työmme valiokunnassa uskottavaksi kaikin puolin. Eli edustaja Gabriel suhtautuu siis rakentavasti tähän työhön ja toivoo, että voidaan vielä kehitellä edustaja Tarbelan kanssa näitä erilaisia kompromisseja ja niin, että mietintö hyväksytään FEM-valiokunnassa ja täysistunnossa niin, että se todella kykenee parantamaan Euroopan unionin politiikkaa yhä enemmän kohti tasa-arvoa, niin että saadaan tasa-arvo aikaiseksi todella miesten ja naisten välillä. Kiitoksia. Gracias, señora Kiitos, edustaja Grip. Äh, Arancila seuraavaksi. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând vreau să-l felicit pe Mar pentru... Niin, kiitos. Haluan toivottaa Markille onnea työn parissa. Mutta hän on ottanut myös tänne hyvin tärkeitä asioita mukaan, jotka meitä kaikkia huolettavat. Ottaisin muutaman asian esille. Nimittäin se, että naisten syrjintä tai sukupuolen perustuva syrjintä koskee tietysti ja riippuu naisten ja miesten asemasta työmarkkinoilla. Siellä on epätasapainoa ja tätä ilmiötä täytyy analysoida. sekä syrjien että syrjittävien osalta. Tästä onkin tehty jo paljon tutkimuksia, ne osoittavat, että että usein onkin niin, että tässä on syrjintä. Usein on niin, että miehet ovat perheen ulkopuolella aktiivisempia ja saavat enemmän huomiota. Kyse on asenteista. jos he saavat merkittävämpiä työpaikkoja, kun taas naiset ovat perinteisemmissä ammatissa tai useammin kotona. Ja mielestäni mietintö ottaakin tämä huomioon. Muuten olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi, että on tärkeää, että meillä on mietintö, joka ottaa esille tärkeimmät osatekijät. Ei pidä ladata sinne liikaa asioita. Ja mitä sitten esitetään tarkistuksina, niin siinä täytyy ottaa mietinnön tasapaino huomioon eikä rikkoa sitä. Kiitos. Gracias, señora Dancila. Tiene la palabra. Kiitos, edustaja Dancila. Seuraavaksi edustaja Petir. Hvala lijepo, gospođo e, predsjednice. Ja se slažem sa e, svima onima koji su naglasili da bi... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että tämän mietinnön pitäisi olla tasapainoisempi. Tarabella mainitsi, ettei hän voinut ottaa mukaan kaikkea sitä, mitä oli suunnitellut. Hänen suosituksensa siitä, että käynnistetään uudelleen neuvottelut äitiyslomadirektiivistä on mielestäni tervetullut. Myös ongelmat, jotka liittyvät naisiin maaseutualueella, ovat tärkeitä. Haluaisin kiinnittää huomionne asian, joka pitäisi myös ottaa mukaan. Kysymys äh, palkattomasta kotityöstä. Monet naiset, joilla on perheitä, joilla on lapsia, käyttävät paljon enemmän aikaa kotitöihin kuin miehen. Ja tuota työtä ei tunnusteta missään. Minusta meidän tulisi se tässä mietinnössä ottaa erikseen esille ja esittää suositus painottaen vaatimusta siitä, että naiset palaavat töihin äitiysloman jälkeen. Hyvin usein tätä oikeutta vastaan kuitenkin rikotaan. Kollega Tarabella on ottanut sen myös esille. En ole samaa mieltä kohdasta 14. Siinä rikotaan jäsenvaltioiden oikeuksia. Ja lisäksi on aivan selvää, että aborttikysymys ei ole tasa-arvokysymys tai ihmisoikeuskysymys. Oikeus elämään on myös ihmisoikeus. Lisäksi tässä mietinnössä jätetään miesten ja naisten terveys ulkopuolelle. Esimerkiksi varhainen syöpäsairauksien tunnustaminen, tunnistaminen. Olemme puhuneet tästä usean otteeseen. Minusta meidän tulisi tarjota työssä käyville päivä jotta he voisivat käydä lääkärin tarkastuksessa. Ihmiset tekevät liikaa töitä, heillä ei ole riittävästi aikaa lepoon, heillä ei ole riittävästi aikaa perheilleen. Sen lisäksi, mitä olemme jo kuulleet, aion esittää tarkistuksia. Ja toivottavasti saamme aikaiseksi mietinnön, joka tyydyttää meitä kaikkia. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Sebastian seuraavaksi. Buenos días, señora presidenta, señor ponente. Ante todo. Kiitos paljon. Pyydän anteeksi siitä, että Urta sun kollega ei voi olla paikalla, koska hän työsti tätä asiakirjaa vihreiden ryhmissä, mutta puhun ryhmän nimissä haluan onnitella edustaja Tarabellaa. Se ei ainoastaan tekstistä, vaan kuinka hyvin se on jäsennelty, se on tehty erittäin helppolukuiseksi ja ymmärrettäväksi. Olemme iloisia siitä, siinä puhutaan seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista ja pyydetään, että äitiyslomadirektiiviäkin lähdetään uudestaan purkamaan. Mielestäni tämä kaikki on hyvän suuntaista. On erittäin tärkeää, että vaaditaan EUlta sekä myös muilta jäsenmailta, jotka ovat vielä tehneet sitä, että ratifioivat tämän sopimuksen. Me tulemme esittämään kuitenkin joitakin tarkistuksia, jotka suuntautuvat siihen, että korostetaan joitakin kohtia enemmän kuin ehkä tekstissä on tehty, mutta emme kuitenkaan kyseenalaista mietinnön rakennetta missään nimessä, koska mielestäni se on erittäin hyvä. Haluamme painottaa seurauksia, joita naisille koituu näistä leikkauksista, joista on harjoitettu nimenomaan terveyssektorilla, ja kuinka naiset usein omistautuvat vanhempien ihmisten hoitoon, kuinka tässäkin, tälläkin hoitoon hoitosektorilla on leikattu paljon varoja. On ihan selvää, että naiset ovat myös joutuneet tässä öö, kärsimään enemmän kuin miehet. Haluamme pyytää myös ehkä vähän tiivi, ti, tiukemmin, että EU sitoutuu tiukemmin Eurooppa 2020 strategioita voidaan todella nähdä, kuinka voidaan edetä tasa-arvokysymyksessä. Konkreettisiin toimenpiteisiin pitäisi lyhtyä laatia myös erityissuosituksia sen valtioissa. On myös keskeistä meidän kannaltamme, että nämä sukupuolinäkymät tarko liittyvät myös poliittiseen ja mm, taloudelliseen elämään. Meillä on erityisrakenteita tähän, niin kuin esimerkiksi kohesiorahastoita puhuttiin myös köyhyyden naisistumisesta. Se on tärkeää tärkeää korostaa sitä, kuinka eläkkeissäkin vallitsee suuria rahaeroja miesten ja naisten välillä koko eu alueella. Joka tapauksessa olemme erittäin iloisia siitä, että on myös otettu myös veropolitiikka tähän mukaan, kuinka tärkeää tässä on sukupuoliselle tasa-arvolle. Haluamme myös korottaa, korostaa, kuinka tärkeää on yksilöllistää veroikeudet ja sosiaaliturvaoikeudet. Ja lopuksi vielä halusin sanoa, että tämä mietintä tästä valiokunnasta ja tästä parlamentista on sen laatuun, että meidän pitäisi vaatia EU-komissiolta enemmän yhteistä lainsäädäntöä, parempaa lainsäädäntöä, että voidaan taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kuten täällä on jo sanottu, se on, mietintö on hyvinkin kattava, mutta haluaisimme, että näiden tarkistusten avulla se olisi vieläkin tiiviimmin, mutta se ei missään mielessä saisi lähteä purkamaan Tarabellan hienosti aktiivisesti laatimaan jäseneltyä, jäseneltyä työtä. Ja ei pelätä minä. Kiitos paljon ja vielä viimeksi Rouva Hit, olkaa hyvä. Väldigt mycket bra har så Jag vill tacka eh, herr Tarabella. Niin, haluan kiittää Tarabellaa hyvästä asiakirjasta. Paljonhan sinne haluaisin mukaan, mutta kyllä tämä on tässä asiakirjassa nyt oikein hyvä rakenne ja haluan painottaa että on tärkeää, että ei jouduta samaan tilanteeseen kuin miten kävi viime toimikaudella näissä tärkeissä kysymyksissä. Me, jotka täällä valiokunnassa olemme, niin meidän täytyy olla tasa-arvon puolesta naisten ja miesten välillä. Täytyy puolustaa naisten oikeuksia ja oikeutta omaan ruumisensa. Ja to- toivon todella, että tästä saadaan tasapainoinen asiakirja, että saadaan tämä sitten täysistunnossa läpi. Kiitos. Muchas gracias, señora Heti. Kiitos paljon, Rova Hedi, että lopetitte tämän keskustelun. Nyt annan vielä edustaja Tarabellalle loppupuheenvuoron äh, ja pyydän, että hän olisi tiivis loppuyhteenvedossaan. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Barandiga, rouva Constance Le Grippiä, Dancila, herra Sebastian ja edustaja Hedia omista näkemyksistä ja myös rouva Petita, koska täältä kai tuli mielenkiintoisia ajatuksia myös ennaltaehkäisessä terveydellisessä mielessä. Minä haluan sanoa, että me olemme myös maatalousvaliokunnan jäseniä. Haluan sanoa tämän Roopetille mielestäni. Meidän täytyy sanoa, että, että maatalousvaliokunnassa tasa-arvokysymykset ovat ja yhtä tärkeitä kuin meidän valiokunnassamme. Minä voin vakuuttaa teille, puheenjohtaja, tästä mietinnöstä tulee varmasti hyvä. Minä otan vastaan kaikki tarkistukset. me kaikemme jotta saamme hyvin rakentavia kompromisseja läpiviedyksi ja että tämä voisi miellyttää mahdollisimman kaikkia, että lähetämme hyvin selkeän viestin, sehän on meidän tavoitteemme. En voi lopettaa ennen kuin kiitän assistenttiani Marilla Moota kaikesta tehdystä työstä, koska hän on todella ollut tämän hankkeen pilottina. Ja tulen tekemään työn lopun hänen kanssaan. Enkä ollutkin lyhyt sanainen rouva puheenjohtaja? No, senior Tara. En todellakaan voi valittaa, mm, edustaja Taravella. Meillä on nyt kymmenen minuuttia, ehkä viisi minuuttia. Minä sanoin, Erat Tarabellahan sanoi jo se, että tarkistusten jättämisen määräaika on 10. joulukuuta. Nyt siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, kun numero 11. Siinä puhutaan pimeän työn ja ehkäisemisestä ja torjumisesta Toivottavasti edustaja Kuneva voi esitellä sen nopeasti, että voimme sitten mahdollisimman nopeasti päättää tämän keskustelun siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Agapiti Sinadelfi. Ja Niin, kiitos, hyvät kollegat. Pimeä työ vaikuttaa erityisesti naisiin. ja se ajatellaan kotitaloustyötä, työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta ovat käsitelleet asiaa ja siellä herra Piritski on esittelijä. Hänellä on ollutkin hyvä lähestymistapa mietinnössään. On tärkeää, että menemme vähän pidemmälle kuin mikä oli komission alkuperäinen esitys. Ei pidä rajoittautua siihen, että pelkästään kuvataan ongelma. Täytyy keskittyä myös ennaltaehkäisyyn. Täytyy tarkastella mahdollisuuksia siitä, että päästään epäviralliselta talouden sektorilta virallisen sektorin piiriin. Ensimmäinen tarkistukseni toteaa, että koska naisiin vaikuttavat paljon enemmän pimeän työhön liittyvät asiat, kun he tekevät työtä kotona, huolehtivat vanhemmista ihmisistä tai ovat lasten hoitajina. Niin on tärkeää, että saadaan maakohtaisia tietoja kustakin jäsenvaltiosta, mikä auttaisi meitä käsittelemään tätä nimenomaista pimeän työn muotoa. Tarkistuksessa 2, 3, 5 ja 9 ehdotan, että Euroopan tasa-arvoinstituutti tulee foorumiin mukaan. Koska yksi asia, joka foorumin täytyy tehdä, on auttaa työntekijöitä pääsemään virallisille työmarkkinoille, eikä harmaan talouden piiriin. Ja tässä tasa-arvoinstituutti voi auttaa. koska tässä vaiheessa pimeä työvoima koskee suurta osaa naisista, naistyövoimasta. Joskus se on yksinkertaisesti ainoa tapa, jolla he voivat saada toimeentuloon ja huolehtia lapsista. Nämä asiat täytyy pitää mielessä ja ottaa huomioon pimeän työmarkkinoiden eri näkökohdat, jotka liittyvät naisiin. On tärkeää, että foorumi käsittelee juuri naisten tekemää pimeää työtä. Ajattelen erityisesti kotitaloustyötä, ikääntyvistä huolehtimista, lastenhoitoa. Näillä asioilla on vaikutusta naisten sosiaaliturvaan. Tarkistus 6 on mielestäni tärkein. Siellä ehdotetaan, että foorumi hyväksyisi selkeän määrittelyn sille, määritelmän sille, mitä pimeä työ on. Koska määritelmä, jonka perusteella tehdään tällä hetkellä työtä, juontuu vuodelta 1988. Ja jos haluamme, että foorumi olisi todella tehokas ja hyödyllinen, niin määritelmä pitäisi, määritelmää pitäisi tarkastella uudelleen. Tarvitsemme määritelmän, joka kuvaa ilmiötä täsmällisemmin kuin tällä hetkellä. Täytyy myös tarkastella seuraamuksia, joita jäsenvaltiot asettavat, kun ne yrittävät puuttua pimeään työhön. Jotkut työnantajat esimerkiksi ilmoittavat työntekijöistään, mutta eivät ilmoita kaikkia tehtyjä työtunteja. Siinä jää osa ongelman mittakaavasta näkymättömiin, mutta se tarkoittaa myös sitä, että Kansallisia järjestelmiä täytyy parantaa. Tarkistuksissa 8 ja 10 painotan sitä, miten tasa-arvonäkökohtia täytyy valtavirtaistaa myös tähän asiaan. Ja että täytyisi muistaa, että pimeä työ on erilaista miesten ja naisten keskuudessa. Joskus naisten pimeät työpaikat ovat pidempiaikaisia, mutta siellä on vähemmän työtunteja ja huonompi palkka. Ja silloin tietysti naiset eivät voi olla taloudellisesti riippumattomia. Eli tärkeä asia, kuten sanoin, rouva puheenjohtaja, on se, että saadaan lukuja, joten, jotta voidaan tukea ongelman tarkastelua. Tilastoja puuttuu erityisesti esimerkiksi naismaahanmuuttajien pimeästä työstä. Jos haluamme vahvistaa työllisyyspolitiikkaa ja haluamme varmistaa, että naisten oikeuksia kunnioitetaan, niin meidän täytyy varmistaa, että he voivat tehdä arvo, ihmisarvoista ja turvallista työtä. Kiitoksia. Kiitos paljon edustaja Kuneva. Meidän pitää saada keskustelu käytyä tästä mietinnöstä, mutta meillä kuitenkin on jo Libe-valiokunnan edustajat tulleet paikkaan. Eli tarkistusten jättämisen määrä on myös 10. 10. joulukuuta. Jos me voimme saada tämän live-valiokunnan kanssa käydyn keskustelun päätetty aikaisemmin. Voimme jatkaa tästä esityslistan kohdasta, kuin myös kohdat 12 ja 13 voidaan käydä sitten tämän keskustelun jälkeen, jos me lopetamme ennen 12.30, jos ei, niin kerron teille jo nyt, että nämä 10. joulukuuta on myös näille kahdelle muulle lausuntoluonnokselle oleva päivämäärä, jos haluatte jättää tarkistuksia se on se määräaika.